kauheasti. Yeah, okay. So, um, right. Um, I'd like to... Minä haluaisin. First of all, I'd like to... Ensinnäkin toivottaisin kaikki tervetulleeksi aamupäivän kokoukseen. Tervetuloa totta kai myös ne, jotka katsovat meitä verkossa. Emme ole kuvassa äsken, mutta kun meillä oli tässä ryhmä valokuvaus, kai se on verkkosivulla joskus, niin näette sitten kaikki siellä yhdessä. Oli kiva saada kaikki yhteen. No niin, mennäänpä sitten eteenpäin asi päivän tekstiin. Meillä on aika tiivis äänestyssessio, varmasti olette kaikki hyvin valmistautuneita siihen, mutta ennen kuin mennään siihen, aamupäivän tärkein äänestys liittyen julkisiin hankintoihin. Pyytäisin, että esittelijä voisi sitä ensin hetken päästä esitellä. Meillä on aika paljon urakkaa tässä. Meidän pitäisi muodollisesti hyväksyä nimittäin ensimmäisessä käsittelyn sopimus liittyen muodollisen kolmikantaneuvottelun hyvin tärkeissä asioissa. Ensinnäkin vaihtoehtoinen riinaratkaisu kuluttajakiistoissa ja sitten verkko, verkossa tehtävä riinaratkaisu. Turunen ei voinut olla täällä vastaanottamassa suosion osoituksia Schwab kai esittää hänen puolestaan tekstin, mutta ensi puheen, varapuheenjohtaja Luis Grekon esittelijänä ADRS hän voi lausua muutaman sanan ja juuri vahvistettiin, että kun neuvosto tulee paikalla, kirja on kuitenkin tullut ihan viralliseltakin, jos joku haluaa tietää neuvostosta jotain, siinä todetaan, että neuvosto vahvistaa sen, että jos me hyväksymme kannan ensimmäisessä käsittelyssä, tämä on siis se neuvoteltu tulos, niin molemmat ehdotukset hyväksytään. Tämä on osa tätä järjestelyn avoimuutta. Haluako joku tutustua yksityiskohtiin, niin ovat myös verkkosivullamme. Louis Greg, haluatko sanoa sanasen tästä sopimuksesta? Schwab komissiostakin on rouva läsnä, jos hänkin haluaa sanoa muutama sana, niin olkaa hyvä. Louis Greg. Thanks, German. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän onnistuneen trilogin jälkeen, joka pidettiin 5. joulukuuta ja Koira saatiin tämä kannanotto lainsäädännöstä samoin varjoistelun kanssa. Me ehdotamme, että te tukisitte tätä tekstiä sillä poikkeuksella, että me olemme käytännössä hyväksyneet suurimman osan parlamentin ehdotuksista. Mielestäni on tehty hyvää työtä toimielinten kesken ja olemme saaneet aikaan tasapainoisen oikeudenmukaisen reilun lopputuloksen. On kuitenkin yksi kohta, jonka ottaisin esille. Yksi lause. Jortason kappaleessa 19, siellä todetaan, tai perustelun sy- syin, jotka liittyvät kiistaan osapuolten kesken. mistä tämä sanamuoto on e, tavallaan selkeä, mutta lähettämisen kuitenkin takaisin juristilingvisteille, jotta asiakirjan viimeistelyvaiheessa varmistamme johdonmukaisen arti, johdonmukaisen artiklan kanssa ja varmistamme tämän selkeyden. Muutoin mielestäni olemme saaneet aikaan hyvän kompromissin. Kuluttajat ovat saavuttaneet paljon tämän direktiivin kautta, mutta kuitenkin minun täytyy todella kiittää varjoesittelijöitä Hans Petriä, Heidea, Robert Rosfordia, samoin herra Diongia ja herra Busoita, joka oli juuri valiokunnasta esittelijänä, samoin Ashley Foxia haluan kiittää. Ilman heidän tukeaan ja yhteistyökykyään emme olisi päätyneet tähän pisteeseen, jos nyt olemme. Tämä on todennäköisesti yksi harvoista mietinnöistä, mietinnöistä joka meni läpi ensimmäisessä käsittelyssä ja kaikki toimii erittäin tehokkaasti ja jäsentyneesti. Haluaisin kiittää myös komissiota heidän panoksestaan, neuvostoa myös. Muutoin puheenjohtaja, minulla ei ole varmaankaan enää lisättävää. Kiitos. Well, thank you very... no, kiitoksia kovasti tästä vetämisestä. And then... Sitten Arnold Schwab voi puhua Äh, Rova Tuunin puolesta. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Minun ei tarvitse tässä vaiheessa sanoa edes niin paljon kiitos kaikille niille, jotka ovat tehneet yhteistyötä tämän asian suhteen. Voimme saada asian päätöksen. Rosa Tuun ei valitettavasti voi olla tänään paikalla. Käsitänkin, että me toimitamme äänestyksen ADRstä ja ODRstä yhteisesti, koneellisesti, että sitten voidaan testata myös, että järjestelmä toimiäänestys alkaa hyväksyäksemme esityksen kolmikantaneuvottelun jäljiltä. We have 38 cards in at the moment. 38 korttia nyt laitteissa. Voisitteko nyt äänestää? Katsokaa, että kortit toimivat. 39 nyt on äänestämässä. Ja sitten nyt 36, 40. Onko 40 valmis äänestämään? Niin, että 40 korttia laitteissa, mutta yksi ei äänestä. Oh, kyllä. S ja D-ryhmässä yksi liikaa. SDssä yksi liikaa. Yksi liikaa SDssä. Yeah. Okay. It's not important at this stage, right? No ei se nyt vielä tässä niin tärkeä ole. Nyt äänestys päättyy. 35, 4. Selvästi hyväksytty. Kiitoksia kovasti. And um, uh, perhaps Mrs. Ru- Ehkä Rova Ruusen muutama sana. Chairman. On behalf of the... Kiitos puheenjohtaja. Komission puolesta haluaisin kiittää IMKO-valiokuntaa kovasta ja anteliasta työstä. Kiitämme Rova Tuunia ja kaikkia varjoesittelijöitä. Mielestäni me pääsimme hyvään tasapainoiseen kompromissiin. Olemme oikein iloisia siitä, että toimielinten välis, välisesti saimme osoitettua tätä sitou, sitoumusta sisämarkkinoita kohtaan ja saimme sopimuksen aikaiseksi vuonna 2012. Tämä sopimus on tärkeä eurooppalaiselle kasvulle ja eurooppalaisille kuluttajille. Kiitän kaikkia siis ja toivotan hyvää joulua ja uutta vuotta. Kiitos. Kovasti kiitoksia yhteistyöstänne komission ja neuvoston kanssa. Ja muistuttaisin, että tämä liittyy myös sisämarkkinapakettiin. Me olemme oikeastaan edellä muita valiokuntia reilusti. Sitten seuraavaksi muut äänestykset, jotka vievät koko aamupäivän. Katsotaan, miten edetään. Tarvitaanko kahvitauko tai lyhyt tauko puolessa välissä. Riippuu sormien toimimisesta. Mutta ennen kuin siihen mennään, niin pyytäisin kuitenkin, että esittelijä sanoisi muutaman sanan. Herra Schwab kai kansan puolelta tai herra Engel ehkä sanoo muutaman sanan. Ehkä joku muukin varjo ennen äänestystä muutoin äänestämme. Mark Taravella ensin. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää tästä valtavasta työmäärästä, koko prosessin aikana, koska suurin piirtein vuosi täsmälleen on siitä, kun komission jäsen teki ehdotuksensa direktiiviksi. Olemme tehneet kovasti työtä, olemme noudattaneet lähes täysin aikarajoituksia, jotka meille on annettu, mutta työtä on siis tehty kovasti ja haluan ensin kiittää varjoesittelyitä Frank Engelia, Kreutzmannia, Ruylea, Haberia, teitä itseänne, siis puheenjohtaja herra Kornelsen Jong, Salvini, samoin meidän henkilökuntaamme, IMKO-valiokunnan sihteeristöä. Hienoa työtä heiltä. On pyritty siihen, että tänään todellakin voimme äänestää, ehkä jopa ilman kahvitaukana, no siinä ehkä onnistuta, mutta olemme kuitenkin saaneet 91 kompromissia aikaiseksi. Jotkut saavat laajaa tukea, toisia kaikki ryhmät eivät tue. Tietenkään tämä aihepiirihän on erittäin strateginen ja voikin ymmärtää, että erilaisia näkemyksiä löytyy tietyistä tärkeistä aiheista. Mehän olemme halunneet toimia niin, että julkiset menot tuottavat tehokkaan tuloksen, noudatetaan komission alkuperäisiä ehdotuksia. Haluan kiittää myös komissiota, se on toiminut, toiminut varsin rakentavassa hengessä kaikissa valiokunnissa, anteeksi kokouksissa, komissio on avustamassa osallistumassa. Ja niin kuin monta kertaa olen sanonut, ehkä nyt toistan itseäni, mutta meillä on ollut hieno tilaisuus täällä parlamentissa, olemme saaneet aikaan komissiota hy- ehdotuksen, joka oli myönteinen, lähti hyvältä lä- pohjalta eteenpäin. Näinhän ei aina ole tämä, mitä auttoi. Ja toivon, että lopputulos on myös hyvä. Ja tämä palvelisi yrityksiä, pieniä ja suuria yrityksiä, paikallistasoa. Näin saadaan suurempaa tehokkuutta julkisiin menoihin, julkisiin investointeihin, noudattaen kriteereitä, ympäristökriteerejä tietenkin. Tämähän oli jo varsin hyvin esillä komission etuksessa, mutta otetaan myös sosiaaliset kriteerit huomioon, viitataan myös kaikkein kannattavimpiin taloudellisiin tarjouksiin ja halutaan toimia niin, että halihankintapuoli tärkeä osuus, toimii niin, että myös pk pääsevät osallistumaan niin, että sitten kuitenkin julkisia varoja ei mene haaskuun ja investoidaan niin, että kaikki hyötyvät ja noudattavat sääntöjä ja niin edelleen. En puhunut enempää. Mutta vielä kerran kiitoksia tästä erittäin hyvästä työstä ja toivottavasti tästä saadaan aikaan selkeä viesti parlamentista ulospäin. Ja vielä kerran kiitän kollegojani siitä, että ovat uhranneet niin paljon aikaa näihin lukuisiin kokouksiin. Ja myös kirjeenvaihtoa on käyty sähköpostitse ahkerasti. Näin on vaihdettu kantoja ja tästä on ollut paljon hyötyä myös. Well, thank you. Kiitoksia kovasti tästä tehdystä työstä, kun minäkin olen varjo, mutta myös puheenjohtajana niin voi sanoa, että tämä on ollut erinomaista urakointia. Nyt täytyy toimittaa äänestys kuitenkin. Frank Engel. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Aluksi totta kai esitän kiitokseni esittelijälle Mark Taravellalle kuten myös varjoesittelijöillä kaikesta tehdystä työstä yhdessä. Ei pikkujuttu, siihen meni vuosi. Se, että onnistuu näinä aikoina, niin silloin voi kyllä katsoa itseään peilin, että ei se ole pikkujuttu, siksi voi olla tyytyväinen, että se meni hyvin. Ei se mikä täydellinen tulos tietenkään ole puheenjohtaja, voi olla tämän äänestyksen jälkeenkin vielä, täysistunnokin jälkeen täytyy palata joihinkin asioihin tekstissä. Edes ainakin tehdä vähän siistimistyötä. Olisin toivonut, että se olisi tehty aikaisin, mutta se ei ollut mahdollista valitettavasti. Nimittäin koko ajan minä löydän sieltä eri asioita, jotka ovat vähän tarpeettomia, huonoja muotoiluja monissakin kysymyksissä. Lopuksi toteaisin, että Anna-Maria Kolatsa Bilt aikoo tehdä kolme suullista tarkistusta. Ne aikanaan esitetään kussakin kohdassa. Ja vielä omat kollegani omassa ryhmässä huoma. Äänestysluetteloissa kannattaa 153 tarkistusta tarkkailla. Sinne ei tule miinus, vaan plus. Kiitos. Okay, um... Selvä. No, nopea kierros. Herra Manders. Herra Manders. Mr. Kreutzmanin puolestaan, äh, koska hän tulee vasta myöhemmin paikalla, haluaisin kiittää varjoesittelyitä ja kaikkia, jotka tekivät tämän asian eteen työtä, sillä työ oli todellakin kovaa. Tuossa kollegani sanoikin jo, että minä roolini äh, koordinaattorina on mahdoton, on vaikea siis arvioida tätä ennen täysistuntoa, sillä tämä, tämä asia keskee pk-yrityksiä talou, taloutta, mutta kaikkia, myös kaikkia poliitikkoja paikallisella, kansallisella ja EU-tasolla. Kaikille näille tämä asia on erittäin tärkeä, joten meidän pitää tehdä lainsäädäntöä, joka on käytännöllistä. Tämä ehdotus julkisista hankinnoista yrittää yksinkertaistaa asiaa, joten haluaisin haluaisin pyytää esittelijää hyväksymään sen, että arvioimme asian ennen täysistuntoäänestystä, jotta voimme varmistaa sen, että julkisten hankintojen lainsäädäntöä todellakin parannetaan tämän ehdotuksen kautta. Kiitoksia, Rova Ryylä. Minä puhun aivan lyhyesti. Eera Engel on tässäkin oikeassa. Meidän pitäisi hieman puhdistaa tätä ehdotusta, parantaa sitä koordinaattorin pitäisi tässä kantaa vastuunsa, jotta kaikki poliittiset ryhmät saadaan mukaan toimintaan. Minusta se olisi tärkeää. Se siis minun huomautuksestani. Olen myös sitä mieltä, että julkisilla hankilla on erittäin tärkeä rooli. Se, mistä me tänään äänestämme, ei kuitenkaan tavallaan vielä vastaa täysin julkisten hankijoiden tärkeää roolia. Uh, no, ehkä lopuksi todeta. Puheenjohtaja, ai Dennis, ole pahoillani. No puhupa sinä ensin ja minä sitten viimeisenä sekä varoisittelen että puheenjohtajana. Kiitoksia puheenjohtaja. niin haluan esittää vahvan tukeni sille, mitä tuon Manders ja Haideryyli ovat sanoneet. Jatkuvasti olen pyytänyt, että saataisiin kunnollinen PK-testi, yritys ennen kuin tämä viedään täysistun, koska tämä on erittäin tärkeä PK-yritykselle. Ja olen myös Tuonin kanssa samaa mieltä siitä, että mitä tulee paikallisiin ja alueellisiin viranomaisiin, tämä pitää olla ymmärrettävää, selkeä tekstejä. myös juuri tässä tapauksessa tämä onkin hyvä tulos. Koskaan emme tiedä, mikä lopputulos tulee olemaan, niin mielestäni on olennaista, että voimme näyttää ulko, maailmalle, että otamme tämän tehtävämme vakavissamme. Olen Haiden kanssa samaa mieltä, ehkä tästä koordinaattorin pitää päättää, mutta minä tuen kovasti tätä ehdotusta. Well, I think... no, no, kaiken kaikkiaan, kun tämä nyt on mutkikas tekstikin, niin valiokuntaäänestyshän on vain välivaihe. Minulla on muuten muistutettu, katson tässä Gebhardtia ja mietin palveludirektiiviä. Se oli viimeisin massiivinen äänestys, jossa minä olin mukana, en ollut puheenjohtaja, mutta hän muistanee, että palveludirektiivin jälkeen me käynnistimme tarkistusprosessin kaikissa ryhmissä. Moni valiokuntakin on tässä pelissä mukana. Kävimme perusteellisesti tekstin läpi ennen täysistuntokäsittelyä ja se kohelsi merkittävästi tekstiä. Saimme tukea kaikilta poliittisilta ryhmiltä tekstillä sitten sen jälkeen. Eiköhän tämä ole seuraava vaihe tässäkin, kun ajatellaan esittelijän työtä ja näin motkikasta tekstiä, niin kyllä siinä vielä on työsarkaa jäljellä. Näin ollen sanoisinkin Rova Kuratsa Viltillä, että jos tekee suullisia tarkistuksia tästä vaiheessa, niin se ei kauheasti auta. Totta kai saatte ne esittää myöhemmin, mutta jos haluatte, niin voitte. Mutta kyllä kaikkien ryhmien täytyy hyväksyä ne ennen kuin ne voidaan tehdä. Eli jos niin nyt haluatte, ei välttämättä, mutta en kauheasti kyllä rohkaise. Puhun tässä nyt puheenjohtajana siis. Eli tässä mennään, mutta nyt täytyy käydä, täytyy käydä äänestämään ja katsotaan sitten tilannetta sen jälkeen. Olen samaa mieltä kollegojen kanssa myös siitä, että meidän täytyy varmistaa, että ydin osa säilyy. Eli meidän täytyy yksinkertaista tekstiä, että sitä helpompi soveltaa myös viranomaisten parissa. Sen täytyy olla myös helpommin ymmärrettävissä pekuyrityksillä. Kaiken täytyy näkyä lopullisessa kannassa, koska se on koko uudistuksen ytimenä. Se ei ehkä onnistunut vielä tässä vaiheessa, ja kollegat, jotka haluavat varmistaa sen, että ympäristö- ja sosiaaliehdot otetaan myös huomioon, niin nekin täytyy varmistaa, mutta sillä tavalla, että kaikki voivat ne hyväksyä. Eli niitä voidaan sitten täytäntöpanna ja saavuttaa tulokset. Mutta olen aivan varma, että kun meillä on niin paljon valmiuksia ollut, niin tässä sanoisin kiitoksen sanat myös kaikille henkilöstölle, Pierille, Julie Clementille ja kaikkien yksittäisten jäsentenkin avustajaa kiitettäköön, koska tämä on ollut iso tiimi, tämä on ollut turhoollinen työ. Muistettakoon, että vasta vuosi sitten, kirjaimellisesti muuten vuosi sitten tänään, saimme tekstin. Haluatko vielä jotain sanoa? Ei, herra Schwab haluaa sanoa jotain. Anteeksi puheenjohtaja, yleensä en puhu kovin kauan, mutta nyt haluaisin kuitenkin tehdä pikkuhuomituksen. Olen täysin samaa mieltä sen kanssa, mitä kollegat sanovat, mutta IPMPn e puolesta haluaisin yhden asian selventää. Me olemme tehneet kompromisseja monissa kohdissa, jotka eivät ole hel- eivät olleet helppoja poliittiselle ryhmillemme, ryhmällemme, joten haluaisin, että että tälle tekstille saadaan suuri kannatus. Jos näin ei tapahdu, niin meidän kompromissivalmiutemme kyllä siitä tulee rajallisempi myöhemmissä neuvotteluissa, joten toivomme, että nämä kompromissit, jotka, joista herra Engel tässä jo puhuu, jotka eivät ole välttämättä täydellisiä, mutta jotka kuitenkin ovat hyviä kompromisseja. Toivon, että ne saavat laajan kannatuksen nykyisessä tässä tämän päivässä äänestyksessä. Kiitos. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Äh, ich möchte für meine... Kiitos puheenjohtaja. Oman ryhmäni puolesta haluaisin todellakin myös selventää, että me, myös meidän piti tehdä paljon kompromisseja muiden ryhmien kanssa ja siksi olen hieman nyt ärsynyt tästä, mitä kuulin tähän mennessä, siis että pitäisi tehdä tämmöinen asian uudelleenarviointi. Me olemme tehneet jo kompromissin poliittisten ryhmien kanssa ja lähden siitä, että poliittiset ryhmät ovat keskustelleet sisäisesti asiasta meidän poliittisessa ryhmässämme näin on ainakin tehty. Olen sitä mieltä, että ei voida toivoa, että tämän päiväisen äänestyksen jälkeen, jossa toivon, että saamme suuren kannatuksen, emme, emme voi siis lähteä siitä, että tämän jälkeen lähdetään uudelleen avaamaan asiaa. Se ei olisi hyvä, hyväksi tulevalle yhteistyölle tässä valiokunnassa. Meidän pitäisi siis olla siis varovaisia kaikki osapuolet ovat joutuneet ottamaan ja antamaan, löytämään kompromisseja. Kompromissit eivät olleet helppoja, joten, joten ei pitäisi nyt lähteä siitä, että tämä on vain tämmöinen väliaikainen sopimus. Meidän pitää lähteä siitä, että asia menee tällaisena myös täysistuntoon. Niin. Eikä kukaan sitä väittänyt. No, joka tapauksessa katsotaan, lopputulosta, mutta kompromississa aina annetaan ja saadaan. No niin, jos ovat valmiita, mennä äänestämään. Ensinnäkin kompromissi 65 ja 83 puolestaan vastaan. Selvästi meni läpi sitten. Seuraavaksi kompromissi 66 kohta kohdalta neljässä osassa, kuten näette. Ensimmäinen osa puolesta vastaan läpi. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Kolmas osa puolesta äänestys alkaa kolmannesta osasta. Uh, can we make sure... Voisivat kovin hitaasti äänestää te ei lounasen mennessä kyllä päästä tätä käytyä läpi. Nyt 35 vain äänestää, 40 on kyllä laitteessa. Voisitteko nyt varmistaa näin 39? Äänestäkääpä nopeammin, äänestys päättyy. Hylättyy. 14.24. Neljäsosaa. Neljäsosa puolesta vastaan läpi. Seuraavaksi 453 Ryyleltä. Äänet puolesta, vastaan, hylätty. Ryhko, yhtenä ryhmänä äänet puolesta vastaan, hylätty. 650 siitä ei äänestetä. Eli 7357 yhdessä puolesta vastaan, hylätty. Sitten kolme pietikäiseltä puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi kompromissi 74 puolesta vastaan hyväksytty. Eli nyt kompromissi 80 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 67 puolesta vastaan hyväksytty sekin. Eli nyt 407, 408 puolesta vastaan selvästi hylätty. 409 puolesta äänestämme koneellisesti 409. Oh, sorry. It wasn't a block vote. Can we just... Ai se ollutkaan yhtenä ryhmänä. Palataanpa siis. Ne oli pantu yhteen, en huomannut tätä. Eli 408. 408 puolesta vastaan hylätty. Nyt 409. Äänestys alkaa. 40 äänestämässä nopeammin. Nyt 39. En tiedä, kuka tämä 40 on. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27. 11. 410 puolesta äänestys alkaa 410. Äänestäkääpä nyt nopeammin, jos vain pystytte. Emme muuten pysy perässä. Tähän menee kauheasti aikaa. 37. Nyt lopetamään. Hylättyy. Seuraavaksi 70 rau, 17 raukkia, koska 49 hyväksyttiin nyt. Reki 26 lisäyksenä. Äänestys alkaa. 26 lisäyksenä. Kansanpuolessa yksi liikaa. Kortti pois, selvä. hyväksytty 21.18. Nyt yhtenä ryhmänä kuusi artiklaa on äänet puolesta. No, äänestys alkaa koneellisena. Päättyy. Hylätty. Regi 27. Regi 27 äänestys alkaa. ja päättyy, hylätty. Nyt kompromissi 68 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 69 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten poistoesityksiä ensinnäkin yhtenä ryhmänä. Äänet puolesta vastaan hylätty Tarkistetaanpa vielä. Ei ollut kauhean selvä itse asiassa. Tämä ryhmä nyt puolesta vastaan hylätty. Juri 14 puolesta vastaan hylätty. Inta 18. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 19. Inta 19. Äänestys alkaa. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty sekin. Kompromissi 70 ja 72 yhtenä ryhmänä ja kohta kohdalta. Näette, missä kohdin jaettu. Pääosa tekstistä ensin puolestaan vastaan hyväksytty, sitten kakkososaa lisäten nämä sanat. Äänestys alkaa. Kohta kaksi. Äänestäkääpä nopeammin, jos vain voitte. Paina, painakaa nappia, äänestys päättyy. Hyväksytty. 24.13. Seuraavaksi kompromissi. Minnekäs mennään? Tarkistus 455 ensin Rova Heediltä puolesta vastaan. Hylätty sitten artikla 11, kompromissi 73 puolesta. Ai, suullinenkin tarkistus PCRltä. Se on teidän äänestysluetteloissanne, siitä on kai sovittu varjojen kesken puolesta vastaan selvästikin hyväksytty. Haluatko joku tarkistuttaa tämän? Sitten se eteenpäin. Aikamoista kompromissityötä on tehty. Eli nyt menemme aina 8, 8, 5, 8, 3 puolesta vastaan tyhjää hylät. 5, 8, 4 puolesta vastaan tyhjää hyläty sekin. Kompromissi 25 puolesta vastaan hyväksytty. 17 artikla, ei 16 bonita korjaa, kompromissi 54 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten artikla 17, siellä on paljon tarkistuksia puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 604 ja 20, sano 25 työllisyydestä. Nyt. Oh, sorry, that's not a block. Oh, right, okay. Right. Has anyone... No, Jotkut ovat luopuneet äänestämisestä ja äänestys päättyy, hylättyy. Olen pahoillani, nyt kiireilin vähän liikaakin jo. Eivät nämä ole ryhmässä äänestämistä. Regi 37. Palataanpa sinne. Regi 37. Äänet puolesta. Löytäkääpä se nyt vastaan. Hylätty. 604 meni nurin. Empl 25 puolesta 25 nokoneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 602. 602. Ryyleltä. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty sekin kahdella äänellä. Kompromissi 55 ja 52 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 40 ja 41 yhtenä ryhmänä äänet puolesta. Jälleen täytyy koneellisesti tästäkin äänestyttää. Äänestys alkaa tästä ryhmästä ja päättyy hyväksytty. Seuraavaksi ITRE 39 puolesta vastaan hylätty 616 ja siitä eteenpäin puolesta äänestys alkaa. Nyt äänestetään nopeamminkin jo, kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21.18. Itre 40. Itre 40 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä, yksi tyhjä äänikin. Sitten 618 suullisella tarkistuksella täydennetty Hyväksyttynä. Äänestys alkaa 618. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan. Selvästikin hyväksytty. Regi 40 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi 56 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 51 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 645, 646 ovat identtiset äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten Trannin tarkistukset puolesta vastaan hylätty. Sitten Jyvänin puolesta vastaan hylätty. Inta 21 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Eli seuraavaksi Kompromissi kolme puolesta. Meidän täytyy äänestää koneellisesti äänet puolesta. Kompromissi kolme vastaan hyväksytty. 661 Taravellalta. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty hylätty. 662 puolesta puolesta ei koneellisesti 662 taas hidastuu äänestys päättyy hylätty 664 esittelijältä. Voiko tästä äänestää? 664 esittelijältä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 666 Harkkinilta. 666 puolesta vastaan. Hylätty. Regi Mm. Regi 4 sanoo puheenjohtaja. Regi 41 puheenjohtaja korjaa. No Regi meni oikein ainakin. Regi 41. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 669 Van de Kampilta. Äänestys alkaa. ja päättyy hyväksytyydellä äänellä. Hitaammat olisivat voineet tästä päättää. Eli painakaa nappia. 670. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty, hyväksytty. 671. Gebhardilta äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylättyy. Kompromissi neljä. Puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 680, 681 Äänestys alkaa tästä ryhmästä. Kansan puolessa yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 683 De Jongelta. Äänestys alkaa. Uh, the vote is... Äänestys päättyy. Hylätty. 685 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Seuraavaksi 48, 50, 54 esittelijältä äänestys alkaa. 35 on vain äänestänyt. Kenen kortti teillä on? Äänestys päättyy. Hylätty. Nämä meni nurin. 691 puolesta vastaan hylätty. 693. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 692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 694 puolesta vastaan hylätty. 695. 695 herra Schwab, voisitko antaa merkin? Puolesta vastaan hylätty selkeästi. Ja sitten yhtenä ryhmänä puolesta vastaan hylätty. Itre 45 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan ty- hyvä, hyväksytty. 7000 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. 709 itre puolesta vastaan hylätty. 52 esittelijältä puolesta. puolesta. Tämä pitää tarkastaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemän nolla kahdeksan. 708 puolesta vastaan hylätty. 710 ja Regi 46 puolesta vastaan. 711 puolet, puolesta vastaan hyväksytty. Ja lisäyksenä 712 713 puolesta, vast, puolesta vastaan hylätty. 714 puolesta vastaan hylätty, 715 puolesta vastaan hylätty, 716 puolesta vastaan hyväksytty, 718 puolesta. Tämä varmasti pitää koneäänestyksenä tarkistaa. 718 äänestys alkaa. hyväksytty 21 vastaan 17. 708 hyväksytty, joten 71779 äh, raukeavat 7, 21 raukeaa. 722 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. 726 Äänestys alkaa koneellisesti 726. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. Joten 747 esittelijältä puolesta vastaan Tämä pitää tarkistaa koneäänestyksenä. 747 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 748 puolesta vastaan hyväksytty. 750 puolesta. 750, herra Schwab. 750 puolesta vastaan hylätty. 751 puolesta vastaan hylätty. 749 raukeaa. Ai, anteeksi, puheenjohtaja korjaa. 749 sitä äänestetään. 749 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 46 puolesta vastaan hylätty. 752, 752, se pitää tarkistaa koneellisesti. Näyttää siltä, että se olisi hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Kyllä, se oli hylätty. 754 puolesta Tämäkin täytyy tarkistaa 754 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 ääntä vastaan. 18 puolesta 755. Äänestys alkaa 755 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Itre 47 puolesta vastaan hylätty. 55 esittelijältä äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. 756 on vedetty pois Kreuzmannilta siis. 757 siitä äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56 raukeaa. 56 siis raukeaa. 758 ryydeltä puolesta vastaan hylätty. 759 ja 760 puolesta, anteeksi puheenjohtaja korjaa, ne onkin jo käsitelty 761. Mitä sen käy? 761 puolesta vastaan hylätty. 764 puolesta vastaan hylätty. Regi 48 puolesta vastaan hylätty. 762 puolesta vastaan hylätty. 763 puolesta vastaan hyväksytty. 765 se on jo käsitelty. 766 puolesta vastaan hylätty. ITRE 48, tämä on kielellinen tarkistus 767 ja 768 puolesta. Vastaan hyväksytty ITRE 49 puolesta. Vastaan ITRE 49 pitää tarkistaa koneellisesti. Joku on ilmeisesti lähtenyt nyt. 22 puolesta 15 vastaan 769 puolesta vastaan. Tämä ei ole nyt selkeä. Tarkistetaan 769 koneäänestyksenä. Nostakaa kättänne nyt selkeästi, että näen heti tuloksen. Tämä on siis hyväksytty. 770 puolesta, näyttäkää kättänne, puolesta. No ilmeisesti tämäkin pitää tarkistaa. Tiukka tulos. Äänestys päättyy. 21 vastaan 17 puolesta. 771 puolesta vastaan hyväksytty 57 raukeaa 772 puolesta. Eh, palaamme siis tarkistuksen 57, joka on lisäys. Anteeksi, sen hyppäsin yli. 57 lisäyksenä. Eli 57 siitä äänestän puolesta vastaan hyväksytty. 772 772. Äänestys alkaa koneellisesti siitä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 773, 774 käsitelty. Regi 49 puolesta vastaan hylätty selkeästi. 775 on vedetty pois 776 776 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissit 11 ja 12 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten tarkistus 814 puolesta vastaan hylätty, 800 13, anteeksi puheenjohtaja korjaa 215, 815 puolesta vastaan hyväksytty. Regi 52 puolesta vastaan hylätty. 817, 28 yhtenä ryhmän puolesta vastaan hyvä, hylätty. 816 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 819 puolesta vastaan hylätty. 820 puolesta vastaan hylätty. 821 puolesta vastaan hyvä, hylätty. Kompromiss 43 puolesta vastaan hyväksytty. Joten siirrymme kompromissiin 44 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 45 puolesta vastaan hyväksytty. Joten siirrymme tarkistuksen 862. 862 puol... No otetaan tämä koneäänestyksenä 862 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Itra 54. Itra 54 puolesta vastaan. Tämä pitää myös tarkistaa koneäänestyksenä. Tulos ei ollut selkeä. Äänestys päättyy. No, tämä sitten raukeaa, koska ääni oli 19 puolesta ja 19 vastaan. 263 863 puolesta vastaan hylätty selkeästi. Envi 30 on sitten myös rauennut. Kompromissin 46 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten siirrymme tarkistukseen 870 häiden ryyle puolesta vastaan hylätty. 871 puolesta vastaan hyväksytty. 872 puolesta puolesta. Tarkistetaan koneäänestyksenä. 872 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 873. 873 otetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy hylätty myöskin. 874-875 puolesta vastaan hylätty molemmat. 876, tämä on yhtenä ryhmänä 882 asti. Yhtenä ryhmänä siis 876-882 puolesta vastaan kaikki hylätty. 879 puolesta vastaan hyväksytty. Regi 55 puolesta vastaan hyväksytty. 881 ryyle puolesta vastaan. Luulisin, että tämä on hylätty, mutta tarkistetaan kuitenkin koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy nyt. Hylätty. 20 vastaan 17 puolesta. 883 Hanslikilta puolesta vastaan hylätty. 884 Hanslikilta puolesta vastaan hylätty. 885 Hanslikilta puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 57 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 28. Kompromissi 28, artikasta 41 puolesta. Anteeksi, tässä on nyt kohta kohdalta äänestyksiä. Eli kompromissi 28, osa 1 puolesta vastaan hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Osa kolme puolesta vastaan hyväksytty myöskin. Joten siirrymme tarkistukseen kompromissiin 29. Kompromissi 29 Eli artikla 42, kompromissi 29 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten kompromissi 50 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten artikla 9, anteeksi tämä on vedetty pois, joten kompromissi 41 puolesta vastaan hyväksytty joten siirrymme Regi 62 ja Itre 70 puolesta vastaan hylätty. Regi 63 puolesta vastaan hylätty. Joten 1016 raukeaa. Vai onko tämä siis lisäys, puheenjohtaja kysyy. No, äänestetään tästä puolesta vastaan. Hylättä. No niin, me itse asiassa tullasimme tässä aikaa, kun kiittelimme asiasta. Itre 71 puolesta vastaan hylätty. 1019 puolesta. Anteeksi, nyt tästä siis otetaan koneäänestys. Dennis, voisitko antaa merkkiä, että näkisin sitten? mutta ei mitään paineita. 1019. No niin, äänestäkääpä nopeammin. Ihmiset eivät ole vielä paineet nappia, muuten täällä ollaan koko päivä. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty 20.15 vastaan. 1021 puolesta vastaan selkeästi hylätty. Juri 25 puolesta vastaan hylätty. 1022 puolesta vastaan hylätty. 1024 puolesta vastaan hylätty. 1023 puolesta vastaan hylätty. 1025 puolesta vastaan hyväksytty. 1026 siitä ei äänestä, 1027 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa koneäänestyksenä. Luultavasti hyväksytty, mutta äänestetään kuitenkin koneellisesti. hyväksytty. 1027 siis hyväksytty, Juri 26 ja Tran 18 puolesta. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa 1028 ensiksi. 1028 puolesta. 1028 siis nyt vastaan. Selkeästi hylätty. Juri 26 ja Tran 18 puolesta vastaan hylätty. Ja sitten artikla 73 1388 puolesta vastaan selkeästi hylätty. 1458 puolesta vastaan hylätty myöskin. 1459 puolesta vastaan hylätty. 141 esittelijältä puolesta vastaan myöskin hylätty. Ja sitten 1017, ää, anteeksi, siitä ei äänestetä. Kompromissi 30 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta 31 sivulla 75 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Joten olemme jo sivulla 75 150 sivusta, joten olemme puolitiessä jo. No niin, siirrymme sitten sivulle 80, joten oli ylipuolitien, eli kompromissi 32 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Ja sitten tarkistus 1093 puolesta vastaan. En nyt nähnyt, siellä, nähnyt, mitä vihreät siellä tekivät, joten otetaan koneäänestys. Otetaan koneäänestys 1093. Äänestys alkaa. Ants päättyy. Hylätty. 103 ja 104 yhtenä ryhmänä puolesta. Äänestys au- avataan tästä 1304. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 1094 puolesta vastaan hylätty. 1095 puolesta, anteeksi, otetaan koneäänestyksenä. 1095 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 13 vastaan. 1096 Hanslikilta puolesta vastaan hylätty. 1097 puolesta vastaan hyväksytty 105 ja Envi 46 puolesta vastaan hylätty. Vai äänestettiinkö siellä tyhjään? Kyllä niin, se oli siis hylätty. 1098 puolesta vastaan hylätty. 1099 puolesta vastaan hylätty. 106 esittelijältä Tarkistetaan 106, esittelijän tarkistus 106 koneellisesti. Äänestys päättyy. No niin, täällä on joku ilmeisesti muuttanut mieltään. Herra Schwab muutti mieltänsä ilmeisesti siinä. Kompromissi 39 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 1106 puolesta vastaan hylätty. Tran 25 puolesta vastaan hylätty. 107 ja Envi 47 puolesta vastaan hylätty. 1107 puolesta vastaan hylätty. 108 puolesta. 108 tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. 20 vastaan, 18 puolesta. Emply 40 Äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 1108 raukeaa 1109 puolesta vastaan hylätty. 109 puolesta vastaan hylätty. nv 48, siitä ei äänestetä. Ja sitten 100, 1111 puolesta vastaan hylätty. 112 puolesta vastaan hyväksytty. 113 on lisäys puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 110. Esittelijätä puolesta. Vastaan. Hylätty. Voisitteko näyttää merkkinne hieman selkeämmin? Eli tämä on hylätty 114 puolesta vastaan. Hylätty. 111 esittelijältä ja 100, 1115 äänestys alkaa näistä identtisistä tarkistuksista. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty kahdella, kahden äänen erolla. Eli tuleeko tämä lisäys nyt? Se ilmeisesti raukeaa, puheenjohtaja sanoo. 116 ja Envi 49, niistä äänestetään puolesta. Vastaan. Hylätty. Va, niin, voisivatko liberaalit näyttää nyt sen merkin sieltä tarkemmin tai selkeämmin, että näin tuloksen. Tarkistus kah- ITRE 82 puolesta vastaan hylätty. Juri 32 puolesta vastaan hylätty. Juri 33 puolesta vastaan hylätty. 1117 ja Itra 83 puolesta vastaan hylätty. 1118 puolesta vastaan hylätty. 1119 puolesta vastaan hylätty. 112 puolesta vastaan hylätty. 113 puolesta tarkistetaan koneäänestyksenä 113. 113 tar- tarkistus esittelijältä 113. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten siirrymme tarkistukseen 1120 esittelijältä. Puolesta vastaan. Hylätty. Regi 72 puolesta vastaan. Hyväksytty. 1121 sitä ei äänestetä. Kompromissi 33 puolesta vastaan. Karatsabe. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pyytää kaikkia äänestämään edellisenä lisäyksenä 1165 tarkistuksen sivulla 89. Se ei kuulu kompromissiin 33 mukaan lukien äh, julkiset hankkeet on kun relevantta niin edelleen. Haluaisin kiittää kovasti herra Tarabella esittelijää ja varjoesittelijää EPPstä siitä, että yksi, ystävästi tukivat tätä ja toivottavasti muutkin voivat näin tehdä. EPPn äänestyslistalla tässä on plussa. Kiitos puheenjohtaja. No jos esittelijä on tämän hyväksyttynyt, hyväksynyt ja se, niin otetaan se erikseen, eikä sitä käsitellä kompromissin ala, alais, äh, alaisuudessa. Eli kompromissi 33 ja sitten tämän lisäyksenä, eli nyt kompromissi 33 puolesta vastaan hyväksytty selkeästi. Ja sitten tarkistus 1165 lisäyksenä puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. No niin, joten siirrymme kompromissiin 34 Tämä on nyt kahdessa osassa. Osa yksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten osa kaksi puolesta vastaan myöskin hyväksytty. No niin, joten siirrymme sitten aina asti 1, 2, 4, 3 se on yhtenä ryhmänä 1, 2, 3, 4, 3 ja siitä eteenpäin. Siis 1, 2, ne, siis 1, 2, 4, 3, artikla 68, tarkistus 1, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 3, 1, 2, 5 ja 1, 2, 6, kaikki nämä yhtenä ryhmänä. Puolesta Siis sivulla 96. Puolesta vastaan selkeästi hylätty tämä koko ryhmä. Kompromissi 35 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Joten siirrymme aina artiklaan 70 asti. Tarkistus 1304 Schwab puolesta vastaan hylätty. Joten kompromissi 36 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistuksen 1315 ja 1316 puolesta vastaan hylätty. Regi 81 ja 1317 puolesta vastaan hylätty. 153 esittelijältä puolesta vastaan hylätty. Envi 60 ja 61, niistä ei äänestetä. Ja sitten yhtenä ryhmänä ITREN tarkistuksen 94, 95, 97 puolesta vastaan, kaikki hylätty. 100, puolesta, vasti, anteeksi, uudelleen puolesta, vastaan, hylätty. Joten kompromissi 37, joka on kuudessa osassa, kohdat yksi ja kolme puolesta, vastaan, hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Osa kolme puolesta vastaan hyväksytty. Osa neljä puolesta puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa osasta neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. I did say it was rejected, but there was as well to check. So part five now falls. Kohta viisi siis raukeaa. Kohta kuusi was not adopted. It wasn't adopted, no. Ai, sitä ei hyväksytty. Niin, anteeksi. Kohta viisi. Shall korvataan Masonilla puolesta. Puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Kohta kuusi puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Sitten kompromissi 58 puolesta. Asin kolme osaa. Kompromissi 58. Niin tehän pidätte näistä kohta kohdalta äänestyksistä varsinkin jotkut 58 kohta A. Puolesta vastaan tyhjää selvästi hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää selvästi hyväksytty. Kohta kolme puolesta vastaan hyväksytty myös. Sitten kompromissi 47. Myös kohta kohdalta. Tähän tulee suunnilleen kysymys ECRn pyynnöstä suunnin tarkistus. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa suullisella tarkistuksella puolesta vastaan <clears throat> hyväksytty. Sitten 1386 puolesta vastaan hylätty. 48. 7 puolesta vastaan hylätty. Seuraava Salde Moosa 9 puolesta vastaan hylätty. No, te puolesta. Sitten ryhmään Kompromissi 75, 76, 77 kohta kohdalta kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan vielä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Kolmas osa puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Kompromissi 79 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Sitten kompromissi 71 puolesta vastaan hyväksytty. Kom- tarkistus 1396 puolesta vastaan hyväksytty. 1, 4, puolesta vastaan hylätty. 50 puolesta vastaan hylätty. 1443 puolesta vastaan hylätty. 102 puolesta vastaan hylätty. 144 puolesta hylätty vastaan tilattu yksi neljä neljä neljä puolesta vastaan hylätty. yksi neljä neljä 5, yksi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Um, viisikymmentä 59, kompromissi 59 puolesta vastaan ja hyväksytty. Kompromissi 60 Kompromissi 60 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Sitten teollisuusvaliokunnan 110 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. Kompromissi 61 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten yksi, viisi, kaksi, kolme. kaikki poistoja puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1542 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1543 puolesta vastaan hylätty. 1544 vedetty pois, 1545, ja puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkist, kompromissi 64 puolesta hyväksytty. Sitten teollisinta 41-45 puolesta vastaan hylättyy. Sitten Inta 42 puolesta vastaan hylätty. Itre 112 puolesta vastaan hylätty. 113 itre puolesta vastaan hylätty. Ai se hylättiin jo aiemmin. 1560 puolesta vastaan. Täytyy ehkä tarkistaa 1560 tulos. Äänestys alkaa. Yeah. Just come up later today. The vote's closed. Äänestys päättyy hylätty. Sitten kompromissi 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 kohta kohdalta aloitetaan ensimmäinen osa puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Toinen osa 27 tar- Toinen osa puolesta vastaan puolesta kon, koneäänestyksenä. Ensimmäinen osa, kompromissi 27. Votes closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 43 puolesta vastaan hylätty. Sitten ryhmääänestys. Salvini Speroni, tervetuloa myös valiokuntaan. Puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 15.81 puolesta vastaan hylätty. 1580 puolesta vastaan hylätty. 165 ja 46 puolesta vastaan hylätty. 1583 puolesta va- ehkä koneäänestyksenä tämä 1583. Äänestys alkaa. Hy- päättyy. Hylätty. 1582. Puolesta vastaan. Hylätty. 166 puolesta vastaan hylätty. Okay, it was rejected. Uh, 168. 168 puolesta on koneäänestyksenä. Näyttää jämptiltä tulokselta. Narrowly defeated, you think? Right, vote's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 167 puolesta. No, tämäkin äänestyksenä 167. Ilmeisesti sama enemmistö vastaan, mutta testataan tulos. Äänestys alkaa 167. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 81 puolesta vastaan. Hyväksytty. 171 puolesta meidän tarvinnee tarkistaa 171 koneäänestyksenä puolesta. Anteeksi, aina salkaa 171 puolesta. Aina salkaa. Hmm. Päättyy. Hyväksytty. 172 puolesta vastaan ty- hylätty. Kompromissi 82 puolesta. Ilmeisesti täytyy ottaa koneäänestyksenä. 82 kompromissi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten Työllisyys 2 puolesta vastaan hylätty. Envi 2 puolesta vastaan hylätty. 1 puolesta vastaan hylätty. Regi 2 puolesta vastaan hylätty. 175 Pietikäiseltä puolesta vastaan hylätty. Envi ykkönen puolesta vastaan tyhjää. Ehkä täytyy tämäkin tarkistaa. Envi yksi Äänestys päättyy. Hylätty. Inta yksi puolesta vastaan. Hylätty selvästi. 174 puolesta vastaan hyväksytty. Joten nyt sitten siirrytään Inta kakkoseen puolesta vastaan hylätty. 177 ja 13 puolesta vastaan hylätty. 180 puolesta vastaan hylätty. 179 puolesta vastaan hyväksytty. Envi 5 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 84 puolesta. Ehkä Otetaan koneäänestyksenä. Äänestys saakaa 84. Äänestys päättyy hylätty kahdella, joten täytyy mennä äänestämään näistä 181 ja 14 puolesta vastaan hylätty. Työllisyys LC vastaava osa puolesta. se alkaa tästä, koneäänestys. Kolme. Äänestys päättyy. Hylätty. 186 puolesta. Ehkä tämäkin pitää tarkistaa koneäänestyksen 186. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kaikki muu tässä siis raukeaa. Kaikki muu kaatuu. Sitten työllisyys neljä. Se ei nyt kuulunut vielä tähän. Työllisyys neljä. puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys yhdeksän puolesta vastaan hylätty. satakahdeksankymmentäkahdeksan ja 13 rekistä puolesta vastaan hylätty. Envi seitsemän puolesta vastaan hylätty. Itre 4 ja Envi 18 puolesta vastaan hylätty. 190 puolesta vastaan hylätty. 4. Äänestys alkaa. Tarkistuksesta 4. Päättyy hylätty, joten regi 5 lisäys puolesta vastaan hylätty. Itre 5 puolesta vastaan hylätty selvästi. Inta 3, 4 ja 5 puolesta vastaan hylätty. Itre 6 ja Tarkistajan, tarkistus 5 puolesta vastaan hylätty. In, i, inta 6 puolesta vastaan hylätty. 195 puolesta vastaan hylätty. 197 ja niin edelleen yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. Kaikki nämä. Mm. Nyt sitten kompromissi 86. Kaikki muut tässä raukasivat 86 puolesta vastaan hyväksytty. Jotran kappale 13. Samanlaiset tarkistukset puolesta vastaan hyväksytty kaikki. Sitten ITRE 8 lisäyksenä puolesta puolesta vastaan hylätty. 209 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 87 puolesta vastaan hyväksytty. 215 taitaa olla vuorossa. Kaksisataaviisitoista puolesta vastaan. Mielestäni se on hyväksytty, mutta koska se on omainen, niin tarkistetaan, etten tässä mitenkään omiani suosisi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21.16. Sitten 216 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty. 222 vuorossa ja 224 myös puolesta vastaan hyväksytty. 223, ei sitä äänestetä. 225 siitä pitää äänestää. 225 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 226. Sitä ei äänestetä. Kompromissi 88 puolesta. Vastaan hyväksytty. 231 puolesta. Vastaan Vastaan äänet. Siis vastaan selvästi. Tyhjää. Eivätkö liberaalit äänestä? Ei kukaan äänestänyt. Sitten 231. Pyydän nyt äänestämään tämän puolesta. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 89 puolesta vastaan hyväksytty. 234. Vain nämä sanat puolesta vastaan hyväksytty. 235 puolesta vastaan hyväksytty, 236 puolesta vastaan hyväksytty. Ehkä se kyllä pitäisikin tarkistaa. Ei ollut selvä. 236. Clear actually for me. Because the... Uh, Mr. Uh, the vote's closed. Äänestys päättyy. 20 puolesta 14 vastaan. 11 puolesta vastaan. Vastaan äänet hylätty. Kompromissi 48 puolesta vastaan hyväksytty. kappale 25 puolesta vastaan hyväksytty. kappale 25 sitten 244. I just we just did 241, 242. No, no, no, you voted on. Oh, sorry. We, we just adopted 49. All right, sorry, yeah. Niin, anteeksi pyytää puheenjohtaja. Meni hiukan vauhdikkaasti. Joten kompromissi 49 hyväksyttiin. Sitten 2, 4, 1. No mennään nyt ihan alusta. Kompromissi 49 puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten 241 ja 242 ihan samanlaiset puolesta vastaan hylätty. Carried. Oh, sorry. He changed his mind. Anteeksi, mutta hän muutti mieltään. All right, it was clear. 244. Right. We're on to 244. 244. 244. Puolesta vastaan hylätty. Regi 6 puolesta vastaan hylätty. Itre 12 puolesta vastaan selvästi hylätty Kompromissi 13 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 14 kohta kohdalta äänestyksenä, joten äänestämme osasta 1 puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan myös hyväksytty. Sitten ITRE 14 puolesta vastaan hylätty. 250 puolesta puolesta vastaan hyväksytty. Varjo esittelee ja Schwab eivät ole samaa mieltä, mutta ei auta. Työllisyys 10 puolesta vastaan. Hylätty Itre 17 puolesta vastaan hylätty, kompromissi 42 puolesta vastaan hyväksytty selvästi, joten Jordasen kappale 30, Horatsapiltin tarkistus puolesta vastaan hyväksytty, Regi 8 puolesta vastaan hylätty, kompromissi 5.3 puolesta vastaan hylä, hyväksytty, sitten ryhmä IT Trestä 15.20 saakka puolesta. Siis 21 Itre. Sai se kuulu tähän blokkiin. 255 ja työllisyys 11 puolesta. Puolesta vastaan hyväksytty. Itre 22 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan hyväksytty. 270 puolesta vastaan hyväksytty. 271. Haluatteko tähän suullisen tarkistuksen? Ymmärsin niin. Kiitos puheenjohtaja. Suullinen tarkistus 27138 b Viranomainen voi ottaa huomioon myös tuotantomenetelmät, mukaan lukien myös eri kriteerien noudattaminen ei oikeuden mukaisesti. Olen kiitollinen, että esittelijä ja varjoesittelijä kansanpuolueista ovat myös tätä kannattaneet. Eli ryhmäni ääni tulee tulossa plussaa. Okay, let's vote on it then. Äänestetään sitten siitä puolesta. Vastaan. Hyväksytty selvästi. 16 puolesta vastaan hylätty 272. Puolesta vastaan hylätty Envi 15 puolesta vastaan hylätty Itre 24 lisäyksenä puolesta vastaan pitäneet tarkistaa. Näytti paralta. Siis lisäys. Uh, the vote's closed. Uh, that's Äänestys hyväksytty. Uh, compromise amendment 20. Kompromissi 20 puolesta vastaan hyväksytty. 26 itre puolesta vastaan hylätty. 278 ja 279 puolesta vastaan Hyväksytty kompromissi 21 kohta kohdalta, joten ykkösosa puolesta vastaan. Hyväksytty toinen osa puolesta. Ehkä tarkistamme tämän toisen osan koneäänestyksenä. compromise amendment 21, the vote's open. Right, Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmella äänellä. Sitten kompromissi 22 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan hyväksytty. 297 puolesta puolesta vastaan. Tämä, tämä Täytyy kyllä tarkistaa, että tosi epäselvältä. Ään saakaa 297. See. The vote's closed. päättyy. Hyväksytty. 298, sitä ei äänestetä. Eikä se seitsemästäkään äänestetä. Sitten kompromissi 24, 24 puolesta vastaan hyväksytty Johtajan kappale 47, työllisyys 19 puolesta vastaan hylätty. 302 ja muut puolesta vastaan hyväksytty. 303 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 91 puolesta vastaan hyväksytty. 311. Oh, did we not do it? Sorry. Sorry, I, I went too fast. 154. You're on the last page now, so don't... Nyt ollaan niin viimeisellä sivulla, joten ei hätiä mitään. Compromise Amendment 92. Kompromissi 92. Puolesta. That's clearly carried. Selvästi hyväksytty. Sitten 311 puolesta vastaan. Tämä pitää tarkistaa. Come from Amendment 311. 311. Äänestys päättyy. Hylätty. 22 puolesta vastaan. That's rejected. Hylätty. Sitten regi 13, anteeksi 15 puolesta vastaan. Hylätty. 312 puolesta vastaan hyväksytty. 313 puolesta vastaan. Näyttää hiukan täpärältä. Tarkistetaan. 313. The vote's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2018 tuloksella sitten 31 raukeaa. Sitten vuorossa Regi 16 puolesta Tämäkin täytyy, on parempi tarkistaa 16. Yeah. That's carried. Hyväksytty. Regi 17. Puolesta. Herra Swab, herätys puolesta vastaan. Hylätty. 317 puolesta vastaan hylätty 318 puolesta vastaan hylätty Inta 15 puolesta vastaan hylätty 320 puolesta vastaan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 No, we have done 15. We, have, we just did. We just did. All right, yeah. we, this one we did not put to vote, so okay, these are the only ones there right. together. 321 and 322 by Mrs. 321 ja 322 puolesta vastaan. Taas näyttää varsin tiukalta tulokselta, joten vielä tämä tarkistetaan. Hämstämmekin loppuäänestys. Close the votes. Äänestys päättyy. 2016 hyväksytty. No nyt sitten tämä lopullinen valiokunnan lausunta mietintö. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Lausunto hyväksytty 23 puolesta, 8 vastaan, 7 tyhjää. Kiitoksia esittelijälle. So uh, we finished for this morning. Yes. All right. Uh, so. Um, before we go, um, here. Uh, uh, Pyytäisin, että jos esittelijä jotain sanoo ennen kuin keskeytämme iltapäiväksi, haluatteko ollenkaan enää mitään sanoa? Toistaisin vain sen, mikä äskenkin totesin, eli kerran vielä kiitos sihteeristölle teille puheenjohtajana, mutta myös varjosittelijoille kaikesta työstä. Totta kai tämä täytyy vielä selvittää ja pilkkoa ja katsoa, tuleeko viesti selväksi. Tämä on ikään kuin iso slam, kun lähes kaikki kompromissit, muistaakseni kahta lukuun ottamatta yhdessä kappaleessa ei, menivät läpi. Eli ei ihan hyödytöntä tehdä yhteistyötä ja selvittää lähetellä sähköpostia, koska me kuitenkin pystymme lähettämään selkeän viestin ja no nyt täytyy sitten vielä miettiä tekstiä ja katsoa, ettei ole ristiriitoja. Joskus tarkistuksissa sellaista saattaa tulla. Kompromissia oli lukuisa määrä. Hyvä, että niitä oli lukuisa määrä niin, että äänestyksen ei mennyt ihan koko aamupäivä ja nyt voimme näin lyödä lukkoon parlamentin kannan mikä se sitten onkin se lopullinen kanta täysistunnossa, mutta kuitenkin vastassa on neuvosto, joka on tehnyt työtä tässä rinnan, niin meidän viestimme on selkeä. Se oli kai tavoitteenakin tässä mutkikkaassa jutussa. Tämä oli tässä kaiken olennaista. Olisi voinut olla yksinkertaisempikin ei ottaa huomioon eri näkemyksiä. Se olisi ollut helppoa se, mutta me halusimme kuitenkin antaa välineitä viranomaisille, että julkisia varoja voidaan käyttää investoinnissa paremmin, olivatpa ne mitä tahansa, palveluita, töitä tai mitä tahansa, mutta että myös yritykset voisivat paremmin osallistua, varsinkin pikkuyritykset julkisiin hankintoihin. Nyt meidän täytyy valmistella neuvotteluja neuvoston kanssa. Totta kai komissio on hyvä kumppani, joka alun perin teki aika kivan asiakirjan. Sekin on auttanut meitä aika paljon. Eli lopuksi minä kiittäisin tästä hyvästä yhteistyön hengestä, joka oli vallalla tässä asiassa. Tiedämme, että kukaan ei ole enemmistössä täällä. Eli kompromissi on löydettävä. Belgialaiset varsinkin olemme aika tottuneita siihen, että oli sitten kokoonpano mikä tahansa. Niin, no katsotaan, oli ilo tehdä töitä tämän parissa. Se oli mutkikas, tärkeä kuitenkin, jatkua ajatellen että saadaan elvytettyä taloutta, ehkä julkisen hankintyökin kautta. Kiitos. Good. Well, thank you very much. No kiitoksia kovasti. Minä haluaisin kiittää kaikkien puolesta äänestysluettelon laatimisesta. Nimittäin se, että me onnistuimme tämän hoitamaan tunnin lyhyemmällä ajalla, niin se on kiitos äänestysluettelon myös. Kiitoksia kovasti. Tiedän, että Tähän on mennyt monta myöhäistä tuntia. Eli vielä nyt totesin sen verran, että niin, lopetamme paljon aikaisemmin kuin ajattelemme, mutta meillä on jo äänestys sovittu iltapäiväksi, eli pyydän teitä palaamaan kello kolme iltapäivällä. Mielestäni, kun näin hyvin äänestitte, niin ehkä voisimme myös äänestyksen jälkeen tulevaa herra Ramonin mietintöä ja sitä aikaisemmin. Olisi hyvä, että komissio olisi paikalla jo aikaisemmin hänen mietintöä lausuntoa varten. Niin koordinaattorit ovat myös käynnissä täällä valmiina. Ehkä haluatte lopettaa kuitenkin vähän aikaisemmin. Olkaapa päällä paikalla myös. Meillä on myös epävirallinen lehdistötilaisuus, koska viestimet ovat tuosta mielenkiintoista tähän kohtaan. Esittele varjoesittelijät tulkoot sinne. Se on kai täällä. Täällä. Eli jos joku haluaa lehdistötilaisuuteen osallistua, mutta nyt päätämme kokouksen. Kiitoksia kovasti. And our interpreters are going to stay to help us with the press. Tulkit jäävät lehdistötilaisuuteen tietäkseni myös.